Aloitan istunnon ensiksi tiedotteella, joka tulee IMKO-valiokunnasta. Se on jätetty meille pyytää korjausta erään tekstiin, jonka parlamentti on täällä hyväksynyt. Työjärjestyksen artiklan 216 kappaleen 4 mukaisesti tämä korjaus on hyväksytty, paitsi ellei 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai 40 edustajaa vähintään ole pyytänyt sitä asetettavaksi äänestykseen. Tämä korjaus löytyy sivustolta Seance on Direct suoralähetysistunnosta ja sen otsikko tullaan julkaisemaan tämän istunnon pöytäkirjoihin. No niin, tämän luettua niin voimme sitten siirtyä käsittelemään tämän päivän esityslistaa. Meillä on äänestykset e, yksinkertaisten menettelytavan puolella. Minä nyt pyydän nimenhuutoäänestystä Andrea Kotsolinon mietinnöstä. Äänestys alkaa.